Bien, queridos no niin, hyvät kollegat. Tämä nuija puuttuu täältä. Niin, nyt aloitamme iltapäivän kokouksen. Eli aloitamme iltapäivän kokouksen. Meillä on kerrottu, että tässä on nyt pieni valta tyhjiö tällä hetkellä – johtuen Saksan vaaleista. Teillä on papereissanne esityslistan luonnos ja toivottavasti se voidaan hyväksyä. Ja haluaisin nyt korostaa näistä samoista syistä, jonka vuoksi olen puheenjohtajana, eli mitä tulee yhteisen turva- ja ulkoisuuspolitiikkaan, niin se hoidetaan huomenna iltapäivällä, jotta esittelijä voi olla täällä mukana, eli Brock. Ja minulla ei ole muuta huomautettavaa esityslistan luonnokseen. Sitten voimme siirtyä kohtaan kolme. Pöytäkirjan hyväksyminen 28. elokuuta pidetystä kokouksesta. Eli jos teillä ei ole mitään huomautettavaa tähän, niin voimme katsoa pöytäkirjan hyväksytyksi. Ja sitten siirrymme kohtaan neljä. EUn ja Kaakkois-Aasian maiden liiton suhteiden tulevaisuus. Määräaikatarkistus jättämisellä oli aikaisemmin tässä kuussa. Teillä on tarkistukset edessä niitä on 102. Ja täällä on paikalla esittelijä Lytikoffer. Ja kiitämme häntä hänen ahkeruudestaan ja siitä, että hän nyt on tässä valiokunnassa Saksan vaalien jälkeen. Joten esittelijä, annan teille puheenvuoron ja voitte kertoa meille tästä mietinnöstä ja siitä, mitä aiotte tehdä näille saralle kahdelle tarkistukselle ennen kompromissin laatimista. Eli esittelijä, olkaa hyvä. Dankeschön, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän raskaan vaalipäivän jälkeen on hienoa päästä takaisin Brysseliin tekemään jotakin hieman mukavampaa. Siksi aion puhua aivan lyhyesti vain siitä, missä tällä hetkellä mennään koko tässä menettelyssä. Minun mielestäni tarkastuksia on jopa 112 minun laskujeni mukaan. Kiitän ensinnäkin tarkistuksista ja kiitän myöskin niitä, jotka ovat olleet työstämässä tätä asiaa erittäin intensiivisesti. Olen tehnyt jotakin kompromissitarkistuksia, jotka toivottavasti seuraavana Strasburgin viikolla voidaan ottaa mukaan keskusteluun. Ja mikäli noin pitkälle päästään, kuten toivon mukaan päästään. Toivon mukaan puolet tarkistuksista voidaan kattaa näillä kompromissitarkistuksilla. Äänestysluettelo luonnokseni valossa näen, että ehkä 20 tarkistusta saattaa olla vielä siinä vaiheessa mukana, jotka ovat hieman, hieman ristiriitaisia, hankalia olen pyrkinyt sisältöä, sisältöä tarkastelemalla tekemään kompromisseja ja yhdistämään eri asioita toisiinsa. Toivottavasti tätä tietä päästään kohti hyvää kompromissia. Kiitos. Eh, Kiitoksia esittelijä. Sitten varjoesittelijät eri poliittisista ryhmistä. Ja sen jälkeen käymme sitten keskustelua. Seuraavaksi Jägel. Kiitoksia puheenjohtaja ja lämpimät kiitokset kollega Pytikofferille. Minä voin tulla jo puolitiehen vastaan ja todeta, että olen erittäin iloinen siitä, että tänään olen täällä hieman onnellis- onnellisempien tähtien alla kuin esittelijä Pytikoffer, mutta työmme jatkuu vaalituloksesta huolimatta. Minä näen, että täällä on kolme seikkaa, jotka ovat tärkeitä, ja sitten vielä neljäs seikka yhteenvedonomaisesti. Asean maat ovat meidän tarvallisia kumppaneitamme, ja myöskin turvallisuuspoliittisessa, turvallisuuspoliittisella kentällä nyt meidän kumppaneitamme niin ikään. Meillä on parlamentaarisia yhteyksiä tuon alueen maiden parlamenttien jäseniin ja neljäs seikka, joka meitä yhdistää, joka minun mielestäni on ratkaiseva tekijä, on se, että kaikki ne seikat, joita me täällä työstämme, koskevat tärkeitä osa-alueita yhteistyössämme. Tämä mietintö on erittäin selkeä, pysyy tietyissä raameissa ja pyrkii tiettyihin tavoitteisiin. Ja minun mielestäni Tätä ei kantanut käydä lävitse yksityiskohtaisesti kohta kohdalta ja uskon, että mikäli pystymme työstämään hyviä kompromisseja niin, että kokonaisvaltaisesti pysymme näissä annetuissa raameissa uskoakseen tulos tulemaan hyvä. Mikä tarka- ja kun tarkastellaan yksittäisiä maita niitä koskevia raportteja ja kertomuksia, niistä tullaan keskustelemaan muiden sopimusten yhteydessä, mutta tässä meidän pitäisi keskittyä nyt pikemminkin tarkastamaan asioita kokonaisvaltaisesti. Ja nyt innolla odottamaan näitä kompromisseja, joita voimme työstää yhteistuumin. Ja, ja toivon ja uskon, että ryhmät voivat keskenään tehdä yhteistyötä. Ja sitten loppujen lopuksi sitten eri ryhmät voivat myötä vaikuttaa siihen, että hyvään tulokseen päästään. Gracias, señora Jigel. La continuación tiene la palabra. Kiitoksia. Ja sitten Gomez, sosialistiryhmän varjoisit esittelijä, joka on nyt paikalla tänä iltapäivänä. Olkaa hyvä. Shadow, I'm actually speaking on behalf of our shadow is Mr. Itse asiassa puhumme Lashford, puhun Lashfordin puolesta, koska hän ei päässyt tänään tänne paikalle. Hän on varjoesittelijämme, mutta hän on tällä hetkellä Taivanissa. Hän on tietysti sitä mieltä, että, että tässä kannattaa onnitella edustaja Bütikhofferia, koska mietintö tarjoaa hyvän pohjan työlle ja on tärkeää hänen mielestään keskittyä muutamaan oleellisempaan kohtaan niin, että pääsemme hyvään kompromissiin. Hänen käsityksensä kaikkein tärkeimmistä kohdista koskee sitä, että kehitellään uusi, kattavampi kakkosasian strategia, joka ottaa huomioon tämän tilanteen ja ne työvälineet, jotka meillä on käytettävissämme. Hän on sitä mieltä, että näkyvyyttä tulisi lisätä tuolla alueella ja kaikilla sen foorumeilla, koska asia on niistä keskeinen. Hänen mielestään on tässä yhteydessä tärkeää kehittää sellaisia toimintoja, jotka vievät eteenpäin kestävää kehitystä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja työmarkkinoiden vakautta. Tässä on tietysti kysymys myös dialogista ja yhteistyöstä poliittisilla ja yhteiskunnallisilla saroilla. Hän on myös sitä mieltä, että on tärkeää, että jos tunnustetaan, on tärkeää tunnustaa sosiaaliset ja työstandardit ja pitäytyä ILOn vaatimuksen saada sen perusosio täytäntöpantoa. Tämä koskee myös kansallisia ja ulkomaisia yrityksiä, jotka toimivat asianmaissa, jotta toimitaan yrityksen yhteisöllisen vastuun periaatteen nojalla. Mä olen sitä mieltä, että yhteistyötä voitaisiin kehittää EU- ja välillä YK perusperiaatteiden pohjalta, jotka koskevat yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia. Ottaa huomioon ammattiyhdistysliikkeet asianin alueella on joitakin sellaisia maita, joista jossa esimerkiksi Indonesia, jossa nämä ammattiyhdistysliikkeet ovat yhä tärkeämmässä asemassa. Tietysti Indonesia on valtavan suuri muutenkin. Ja sitten on muita asian jäseniä, joissa, jossa ammattiyhdistysliikkeitä sorretaan ja ne eivät toimi. Kaikki kysymykset, jotka liittyvät yleisesti ottaen ihmisoikeuksiin, ihmisoikeuksiin niille, jotka muodostavat yleisesti ottaen väestön enemmistön, eli naiset ja tytöt ja kaikki tasa-arvoon liittyvät kysymykset, pitää asettaa etusijalle. Kaikki, mikä voi edistää oppilasvaihtoa ja ihmisten välisiä yhteyksiä. Ennen kaikkea Erasmus Mundus-ohjelman käyttöönoton helpottaminen akateemisella tasolla, jotta voidaan saada paremman yhteyksiä yliopistomaailman välillä, ASEANin ja Euroopan maiden välille. Näitä kohtia kollegani pyysi korostamaan. Myös minä kannatan kaikkia niitä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Watson. Thank you, Chair. Um, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olin samassa tilanteessa kuin Gomes. En ole Alden varjoesittelijä tämän mietinnön osalta, mutta ikävä kyllä varjoesittelemme ei nyt päässyt paikalle tänään. Ja ryhmämme puolesta haluaisin sanoa, että onnittelut Vytikofferille tästä erittäin kattavasta mietinnöstä. Minun ryhmäni on huvittunut yhdestä virhe, virkeestä kohdassa yksi. Siellä puhutaan ASEANista ja siellä puhutaan, että ottamatta huomioon niiden epätasa-arvoon. Tätähän voitaisiin sanoa myöskin EUsta ja toivomme asianille vähän enemmän menestystä kuin meillä on ollut näiden sisäisten erimielisyyksien ratkomisessa. Me tuemme esittelijän ehdotusta nimetä EUn valtuuskunnan puheenjohtaja asianiin. Se olisi erittäin myönteinen kehityssuunta ja hiukan kyynisempiä olemme sen suhteen, että olisi euroasean alueen parlamentaarinen kokous, koska kun ajatellaan vaikka latinalaisen Amerikan kanssa olevaa ja Välimeren kanssa ja Itä-Euroopan parlamentaarisia kokouksia, niin ne eivät ole olleet mitään ihan pelkkää riemua, mutta tietysti on parempi, että on jonkinlaisia yhteyksiä parlamentteihin kuin ei mitään. Ja jos tässä nyt edetään, niin totta kai olemme sitten aktiivisesti siinä mukana. Haluaisimme korostaa, kuinka erityisen tärkeää on Aasiaan ja Euroopan säätiö, joka on nyt toiminut ehkä 15 vuotta. Se on tehnyt erinomaista työtä ja ehkä sitä ei ole riittävästi tunnustettu, eikä sitä ainakaan ole riittävästi tuettu jäsenvaltioiden taholta EU-ssa. Mutta esimerkiksi kulttuurivaihdon alalla on erinomaista yhteistyötä ollut ja henkilöiden välistä vuorovaikutusta. Ja kun ajatellaan Aasian kansojen ymmärtämystä, sehän on vähän heikompaa kuin joidenkin muiden kansojen ymmärrys, niin me todellakin haluaisimme tukea ASEFia tässä prosessissa. Ja erityisesti on hyvä myöskin se, että esittelijä on korostanut sitä, että meidän täytyy tukea ASEANin hallitusten välistä ihmisoikeuskomiteaa, koska siellähän on valtavia ongelmia ratkaistavana. Ja varmasti sellaisia asioita, joissa Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni voisivat ainakin monien jäsenvaltioiden kautta vähän tärkeämmässä roolissa pitkällä aikavälillä kuin esimerkiksi joidenkin Pohjois-Afrikan valtioiden kohdalla. Eli yhteenvetona puheenjohtaja sanoisin, että me tuemme tätä mietintöä ja onnittelemme Pytikofferia hänen tekemästään työstä. Eh, Kiitoksia Martin teille paikalla. Eli sitten Chanok esit hoidustaa hänen ryhmänsä. Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, minäkin, kuten muutkin kollegat, puhun tässä toisen kollegan puolesta, Susi Martinin, koska eh, CRN esit varjoesittelijä ei päässyt paikalle, mutta minäkin haluaisin myös kiittää Bytikofferia tästä erittäin mielenkiintoisesta mietinnöstä. Minä pidän tästä yleislähestymistavasta. EU-asian e välinen yhteistyö on erittäin tärkeä hanke, varsinkin tulevaisuutta silmällä pitäen 600 miljoonaa ihmistä ja kasvuvauhti, joka on paljon vauhdikkaampaa kuin EU:ssa, Asialla pyyhkii hyvin, sillä on vaurautta tulossa siellä ja meillä on, kannattaa pitää läheisiä suhteita yllä sen kanssa. ASEAN on myös aika joustava järjestö, sillä on paljon useita eri yhteistyömuotoja Japanin, Etelä-Korean, Kiinan kanssa ja niin edelleen. Ja se on varmasti laajeneva järjestö. Jollain tavalla se pyrkii tällaisen yhtenäismarkkinatoimintaankin en usko, että ihan yhteisvaluuttaa asti mennä, mutta se nyt on sitten ihan toinen juttu. Varsinkin kappale 14 on erityisen tärkeää, varsinkin englannin opettaminen. Englannista on tulossa nopeasti maailmanlaajuinen kieli, joka ei pelkästään kuulu Yhdistyneen kuningaskunnalle tai Yhdysvalloille. Ja siinä tulee paljon erilaista alueellista variaatiota mukaan lukien Kaakkois-Aasian versio. Kuten kollega Watsonkin, minäkin olen huolestunut kappaleesta kuusi, kuten myöskin Susi de Martini, eu asean parlamentaarinen yhteiskokous. Osa syystä joudun kantamaan itsekin omassa mietinnössäni kymmen vuotta sitten vaadin tällaista itäistä ulottuvuutta, sen vastaavuutta Jörnestiä. Näistä nyt ei ole varsinaisesti pelkkää hyötyä ollut, Usein niissä ollaan liian kunnianhimoisia. Niiden tulokset on, ja paljon osallistuvuus on erittäin matalaa. Eli en oikein tukisi tämän tyyppisen yhteistyön aloittamista. Minun mielestäni me emme halua viedä samaan aikaan eteenpäin sekä kahdenvälisiä ja monenvälisiä suhteita. Siinä on paljon päällekkäisyyttä ja parlamentaarikotkin väsyvät, kun joutuu kaikessa olemaan mukana. Eli henkilökohtaisesti olen tuon Yhdysvaltain kongressin mallin kannalla, jossa kaikki valtuuskunnat poistetaan ja ulkoasevaliokunta sitten johtaa tuota ad hoc pohjalta. Se siis on paljon parempaa veronmaksajien rahojen hyödyntämistä. Kappale 19 tässä myös samoin Ymmärrän, että olette vihreä et, ja että teillä on joku erityinen tarve viedä tätä eteenpäin, mutta minun mielestäni tässä puututaan asian niin sisäisiin asioihin, varsinkin kun katsotaan sitä, millä tavalla ne käyttävät polttoaineita ja millä tavalla ne hoitavat maatalouspolitiikkaansa. Tässä on paljon erilaisia tarkistuksia, joita olemme esittäneet. Olen allekirjoittanut niitä yhdessä Susin Martinin kanssa. Mutta yleisesti ottaen olemme tämän mietinnön kannan, koska asia on selkeästi menestystarina. Bien, muchas gracias, eh, señor Tanok, por su inter... Kiitoksia. En tiedä, onko muita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Jos ei, niin sitten pyytäisin, että ulkosuhdehallinnon edustaja Grisman käyttäisi puheenvuoron ulkosuhdehallinnon nimissä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitoksia paljon. Kiitoksia puheenjohtaja arvon jäsenettä. Yhdyn pitkälti siihen, mitä kollegani sanoi edellisessä keskustelussa. Toistaisin vielä, että pidämme mietintöä erittäin hyvänä. Mietintö, joka koskee EUn ja ASEAN maiden välisiä suhteita ja suhteiden tulevaisuutta. Mietintö vastaa hyvin pitkälti meidän ajattelutapaamme. Tämä on tehty hyviä ehdotuksia, joilla voidaan parantaa vielä tätä suhdetta ASEAN ASEANin maihin, koska ASEAN maat ovat erittäin merkittävä kauppakumppani ja noiden maiden merkitys maailmanlaajuisesti vain kasvaa. Vuoden 2012 jälkeen voidaan todeta, että suhteet ovat voimistuneet entenestäänkin. Olemme tehneet joitakin toimintasuunnitelmia. Keski-pitkän aikavälin yhteistyösopimus on allekirjoitettu ja korkean tason vierailuja on tehty puolin ja toisin. Toivomme todellakin, että tulevina kuukausina tuottaa samaa että ponekasta suhteiden kehittämistä tullaan jatkamaan ja yhteistyö tullaan ulottamaan vielä uusillekin osa-alueille, jotka mainitaan tässä mietinnössä. Ei perinteiset turvallisuuskysymykset ovat yksi esimerkki tästä. Lisäksi tullaan keskittymään yhteyksiin, yhteyksiin luomiseen – Meillähän on tällaisesta kokemusta oman alueemme integraation ajalta. Kenties vielä pieni huomio, joka liittyy kohtaan 25 tässä tekstissä. Tämä on tehty monia tarkastuksia, jotka liittyvät Rohingyasiin, ja tämä teki, nämä tekevät tekstistä tasapainoisia. Minä pidän tästä erittäin tervetulleena lisäyksenä. Ja tuemme kaiken kaikkiaan tätä asiakirjaa ja mietintöä jotka ovat erittäin tervetulleita. Nyt voin kenties antaa komission kollegalle vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, chairperson. Um, the... Kiitoksia puheenjohtaja. Päätösasemaan ehdotetut muutokset ovat nyt hyvin pitkälti linjassa sen kanssa, minkälaista yhteistyötä tällä hetkellä tehdään, mistä on päätetty Eli Euroopan komission näkökulmasta katsottuna tämä ehdotus päätösasumaksi on erittäin mielenkiintoinen. Kannatamme sitä, se on hyvin tasapainoinen teksti. Kuinka tarkastellaan sitten sitä työtä, joka on käynnistynyt seuraava ohjelmointikautta varten, mutta joka alkaa vuonna 2014, niin se suunta, josta on sovittu asianen eri sidosryhmien kanssa, on saanut äh, tukee laajasti tätä tekstiä myös. Tässä voi olla kolme laajaa eri osa-aluetta, joissa tuki jatkuu Euroopan unionissa. Yksi osa-alue liittyy aiempiin kokemuksiin, alueelliseen integraatioon, jossa sovelletaan EU-kokemuksia, sitäkäli kun se on äh, relevanttia. Toinen osio voisi koskea katastrofihallintaa ja ilmastonmuutosta. Ne ovat tärkeässä asemassa tässä päätösohjelmassa ja kaikki tämä liittyy ympäristöongelmiin, kuten myöskin kaupunkialueiden haavoittuvuuteen. Ja kolmas laaja-alue, joka on käynyt selväksi näistä alustavista keskusteluista, koskee kattavaa vuoropuhelumahdollisuutta, jonka avulla voitaisiin tuossa vuoropuhelussa käsitellä ei-perinteisiä aiheita, turvallisuutta tai muita asioita, jotka ulkoasian hallinnon kollegani tässä ottikin juuri, ulkosuhdehallinnon anteeksi, kollega juuri ottikin esille. Kiitoksia ulkosuhdehallinnon ja komission edustajille ennen kuin esittelijä saa jälleen puheenvuoron. Niin ehkä, ehkä nyt en toi, nyt puhu ihan puheenjohtajan roolissa, mutta haluaisin puuttua muutamiin kohtiin, joista on puhuttu, jotka liittyvät tähän parlamentaarisen yhteiskokouksen perustamiseen. Esittelijän ehdottaa, että poliittisella tasolla nostettaisiin tämän kokouksen taso ja muistuttaisin, että perussopimuksessahan on puhuttu jo tämän tyyppisistä kokouksista. Meillähän on esimerkiksi AKT-maiden kanssa vastaava edustajakokous ja Euromedissä ja Eurolatissa, Euronestissä on vastaavia rakenteita. Ja Chanok on oikeassa siinä, eli meidän täytyy järkevästi perustaa näitä. Se ei ole ihan kaikkein tehokkain yhteistyötapa, mutta kuitenkaan ei voida jättää sivuun näin tärkeää aluetta, eli maita, jotka ovat ASEANin jäsenmaita, vaan Euroopan parlamentin silloin, kun olemme yhteydessä näihin maihin, niin meidän täytyy ottaa ottaa mukaan myöskin parlamentaarinen ulottuvuus, mutta meidän täytyy kuitenkin toimia puitteissa, joiden pitää olla järkevät ja kohtuulliset, ja sen pitää sitten toimia sopivalla tavalla niissä olosuhteissa, joissa toimitaan. Ja sitten näihin esitettyihin vastauksiin vastaa esittelijä Vytikoffer olkaa hyvä. Thank you again, Chair. Um, I just wanted to make... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää vain muutaman huomautuksen. Ensinnäkin vastasin kollegoiden kommentteihin. Haluaisin kiittää kaikkia heidän puheenvuoroistaan ja ystävällisistä huomioista. Herra Leichtfried ei voinut esittää omia tarkistuksiaan annetun aikarajan sisällä, mutta pyrin nyt varmistamaan sen, että otan jotkut hänen ajatuksistaan mukaan kompromisseihin, sikäli kun se on mahdollista, mutta toisaalta aion esittää joitakin hänen tarkistuksistaan omina suullisina tarkistuksinani, joten haluan vain kertoa kaikille, kuinka suhtaudun nyt hänen tekeminsä tarkistuksiin. Rova Jeglen puheenvuoron osalta. hän peräänkuulutti sitä, että pidämme tämän yleisellä tasolla tämän tekstin. Olen tästä samaa mieltä. Onko tämä sitten toteutunut oikealla tavalla, mutta juuri tähän olen kyllä pyrkinyt. Yksittäisiä esimerkkejä mainitaan vain ja ainoastaan, mikäli niillä on laajempaa merkitystä. Ja ne toimivat esimerkkeinä ja ne ovat niin merkittäviä, että kyse ei ole pelkästään kahdenvälisistä suhteista kyseisten maiden ja EUn välillä, vaan laajemmista asioista on kyse. Lukuisat asianosaiset ovat ottaneet minuun yhteyttä ja kysyneet, että miksi täällä keskitytään niin vähän kaupallisiin kysymyksiin – ei tässä kauppaan keskitytä, vaikka kauppa onkin niin merkittävä ulottuvuus EU-asian suhteissa. Kaikille täytyy keskustelussa selittää se, että meidän täytyy pitäytyä meidän val- valiokuntamme toimivallan piiriin kuuluviin asioihin ja toivottavasti kaupallisista asioista vastaava valiokunta keskittyy enemmän kaupallisiin kysymyksiin enemmän kuin mitä minä olen voinut tehdä. On hienoa, että minulla oli tilaisuus erisellä Strasburgin viikolla tavata kaikki kymmenen asianmaan lähettiläätä. Keskustelin heidän kanssaan mietintöluonnoksestani ja sain heiltä aivan erinomaista palautetta ja kommentteja ja huomautuksia, jotka voimme ottaa huomioon Tanokille toteaisin, että yleisesti ottaen olen pitkälti samaa mieltä teidän kanssanne näistä valtuuskunnista. Voin tässä suhteessa tukea teidän pyrkimystänne muuttaa koko järjestelmä. En tiedä kuinka suosittuja meistä tulisi, mikäli näin tekisimme, mutta mitä tulee, taka edustustojen osalta, mutta mitä tulee tähän vertaukseen, jonka puheenjohtaja esitti, kun hän vertasi asemaita muihin alueisiin, meidän täytyy toimia tässä hyvin varovaisin sanakääntein ja diplomaattisesti, mikäli puhutaan parlamenttien välisistä kokouksista kaikkien maailman alueiden välillä ja todettaisiin, että ASEAN maat ovat niin tärkeä alue, niin täytyy varmistaa, että muut eivät tätä ymmärrä niin, että muut ovat vähemmän tärkeässä asemassa, mikäli kaikkien kanssa ei ole tällaista parlamentaarista yhteiskokousta. Kenties voimme löytää tähän jonkinlaisen yhteisen sävelen vielä. Viimeinen huomautus tästä surullisen kuuluisesta kohdasta 25. Lupaan, että kompromississani puhutaan hieman erilaisin sanakääntein tästä. Toivottavasti kaikki ovat sitten tyytyväisiä. Muchas gracias, señor Bütikofer. Eh. Kiitoksia, Bütikofer. Panimme merkille kollegoiden huomautukset. Niin en tiedä esittelijä, nyt kun ajatellaan tätä keskustelua, niin varmaan voimme katsoa Bütikofer, että määräaika, eli toukokuun kakkostäykkärissä varmaan tästä voidaan sitten äänestää. Eli voimmeko vahvistaa tämän päivämäärän, elokuun kakkonen. Selvä. No niin, jos teille sopii, niin sitten siirrymme kohtaan viisi. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltainen kumppanuus ja yhteistyö. Tehän tiedätte, että vuonna 2004 ministerineuvosto antoi komissiolle neuvotteluvaltuudet neuvottelemaan tästä sopimuksesta Indonesian kanssa, ja ne saatiin päätökseen vuonna 2007 ja sopimus sitten allekirjoitettiin vuonna 2009 ja nyt Euroopan parlamentin pitää vahvistaa tämä sopimus. Kuten aina haluaisin korostaa, että tässä on kulunut hyvin paljon aikaa, eli sen välillä kun neuvosto antaa neuvotteluvaltuudet ja sitten kun Euroopan parlamentti vahvistaa lopullisen sopimuksen. Tämä aikaväli on liian pitkä ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla näitä aikavälejä voitaisiin supistaa, koska ne heikentävät kyllä huomattavasti EUn uskottavuutta. Ei varmaan tarvitse korostaa sitä, kuinka tärkeää Indonesia on. Siellä 240 miljoonaa asukasta, 90 prosenttia on muslimeja. Eli se on kaikkein suurin muslimimaa ja sen geostrateginen merkitys on huomattava. Ja siksi tämä sopimus on poikkeuksellisen merkittävä. Kuten muidenkin assosiaatiosopimusten osalta, me olemme noudattaneet sitä mallia, että ensin tehdään väliaikakertomus, jossa mietitään, mitkä ovat tärkeimpiä yhteistyöalueita ja millaisia ongelmia saattaa esiintyä sopimuksen osalta ja mitkä ovat painopistealueita. Ja nyt annamme sitten heti puheenvuoron esittelijälle, eli Anna Gomesille. Hän voi esitellä nyt sitten tämän mietinnön. Gomes, ole hyvä. Este, eh, eh, the, the, the gap that you just highlighted. Se kuilu, josta juuri puhuitte. Aikaväli siis tuon allekirjoituksen ja sen välillä, että parlamentti esittää hyväksyntänsä ja että laki hyväksytään liittyy ratifikaatioprosessiin tässä vaiheessa käsittääkseni 26, 28 ei, vaan 25, 27. Siis nyt 25, 28 on jo ratifioinut. Ranska ja Kreikka ovat ne kaksi alkuperäistä valtiota, jotka eivät ole vielä ratifioineet, ja Kroatia on nyt käynnistänyt prosessin. En, käsittääkseni komissiota neuvostovilta tähän voi puuttua. Tässä on ongelmia, jotka liittyvät siihen, millä tavalla kansalliset ratifiointiprosessit kehittyvät. Hidasta on, ja hidasta siitä syystä, että Indonesia on strategisesti katsoen erittäin tärkeä maa, ja se tulisi hyväksyä EUn strategisena kumppanina – Mukaan lukien kaikki, mitä siihen sitten kuuluu, säännölliset vierailut ja niin edelleen. Korkea edustajana oli tarkoitus käydä presidentti, mutta näin ei ole tehty. Kyseessä on maa, ASEANin perustajajäsen. Juuri puhuttiin ASEANista, mitä Aseanikaan olisi ilman Indonesiaa ei mitään. Se on kansainvälisen olympiakomitean jäsen, kuten myöskin Intian valtameren komission jäsen, anteeksi. Ja sen kanssa on keskusteltu tsunami-ongelmista, joka on johtanut sitten taas tärkeän yhteistyöhön EUn kanssa. Ja sillä on ollut tärkeä rooli, kuten muistanette. kun on puhuttu Acehen konfliktin ratkaisemista. Me olemme myös lähettäneet sinne vaalitarkkailijoita. Kaikki ovat näistä arvioineet sitä, miten paljon on menty sitä kohti, että saadaan aikaiseksi vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit osana Indonesian demokraattista kasvua. Kyseessä on nuori demokratia maana. Siellä pitkään oli vallalla sotilaan, sotilashallinto ja vuonna 1999 siirtyi demokratiakasta. Se on aivan uskomatonta, siis se kehitys, jota e, Indonesiassa on saatu aikaiseksi. Lisäksi se on relevanttia, koska kyseessä on demokratia ja Kuten täällä itsekin korostitte, se on maa, jolla on kaikkein suurin muslimi väestö maailmassa. Se osoittaa, että kyllä islam ja demokratia vain voivat käydä hyvin käsi kädessä, vaikka niin moni pyrkii sitä kieltämään. Indonesia on siitä hyvä todiste. Rauha ja yhteistyösopimus on erittäin kattava sopimus, jonka tavoitteena on viedä eteenpäin Euroopan unionin ja Indonesian välisiä suhteita kaikilla alueilla, ei pelkästään talouskysymyksissä, jossa Indonesia on kehittynyt nopeasti. Meidän vientimme Indonesian viimeisen kuuden, kuuden vuoden aikana anteeksi kaksinkertaistunut Siellä Indonesiassa keskiluokka on kovassa kasvussa ja sillä on valtava kehityspotentiaali. EUn investoinnit Indonesiassa ovat valtavassa kasvussa. Indonesia tilaa myös paljon eurooppalaiselta teollisuustuotannosta ja suhteita on kehitetty, mutta tätä täytyy täydentää sitten myös poliittisen puolen suhteella. On tärkeää että tämä sopimus myös sisältää ihmisoikeusartikloita, joukkotuhoaseisiin liittyviä artikloita, myös käsiaseisiin liittyviä kysymyksiä on käsitelty siinä. Siinä selkeästi on otettu esille niitä kysymyksiä, jotka löytyvät YK peruskirjasta ja siellä on myös mainittu Äh, ICCkin. Ja koska kyseessä on nuori demokratia, niin ongelma tietysti on. Vaikka meidän demokratiamme ovat jotain maailman vanhimpia, niin kyllähän meilläkin on tietysti korjattavaa. Paljon kuitenkin on äh, saavutettavissa, jos teemme paljon yhteistyötä myös poliittisella alalla. Indonesia on ollut tärkeässä roolissa myös ASEANissa, kuten jo mainittiin, varsinkin siinä, kun on pyritty viemään eteenpäin demokraattisia arvoja. Jos katsotaan Myanmarin kehitystä, niin selkeästi nähdään, että Indonesia on vaikuttanut diplomaattisen roolin eteenpäin viemiseen tuolla alueella. Indonesia on erittäin tärkeä kumppani turvallisuusnäkökohtien eteenpäin viemisessä ei pelkästään kaakkois vaan myös maailmanlaajuisesti katsoen. Ja merialueeseen liittyvä turvallisuus on yksi tärkeä tällainen kysymys, kuten myöskin esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja hakkuisiin liittyvät kysymykset alueella, jossa edelleen on ongelmia. Eihän Indonesiakaan tietysti ole jäänyt immuuniksi niille ongelmallisille suuntauksille, fundamentalistisille liikenteille, jota on ollut muslimimaissa. Terrorismin vastainen taistelu on erittäin oleellista. Valin pommitukset ja muut dramaattiset tapahtumat, joissa useat indonesialaiset ovat saaneet surmansa yhdessä monien ulkomaalaisten kanssa. Paljon voidaan tehdä, mutta on myös paljon muita alueita, joissa voidaan oppia toisiltamme. Esimerkiksi korruption torjunta. Indonesialla on ongelma esimerkiksi varastettujen varojen takaisin hankinnassa, jossa se voi saada meiltä tukea. Ja korruption torjunta on tietysti toinen kysymys, jossa täytyy tehdä yhteistyötä kaikki, joka liittyy tämän äh, yrityshallinnointiin. Ihmisoikeuskysymyksissä sitten ihan demokratian alussakin sain nähdä sitä, että millä tavalla ihmisoikeusaktivistit ja kansalaisjärjestöt kehittyvät aivan mahtavasti. Todella uskomatonta se, millä tavalla ne nyt toimivat omin voimin. Vapaat joukkotiedotusvälineet, ja ne tarvitsevat myös keskeistä vuorovaikutusta. Tämä on erittäin myönteinen kehitys ja olen sitä mieltä, että Indonesian parlamentin jäsenet heti kun kuulivat, että meidän parlamentimme aikoo käsitellä tätä mietintöä, välittömästi tarjoutuvat tulemaan paikan päälle keskustelemaan kollegoidemme kanssa kaikista kysymyksistä, joita on olemassa, jotka nyt ovat esillä alueilla. josta olemme kiinnostuneita. Ja kun tätä kumppanuussopimusta ja yhteistyösopimusta käyttää näiden suhteiden kehittämiseen, niin sitä voidaan todella sitä hyödyntää. Kaikkein hankalimmat kysymykset, jotka liittyvät vaikkapa ihmisoikeuskysymyksiin tai korruption torjuntaan, niin ihmisoikeuskysymyksissähän me olemme saaneet nähdä esimerkiksi tämän, millä tavalla terroristit pyrkivät vaikuttamaan tilanteeseen, vaikkapa hyökkäykset niin, ja tämähän on hyvin tällainen monimuotoinen maa etnisesti, kielellisesti ja uskonnollisesti katsoen, mutta tietysti aina silloin tällöin juuri siitä syystä, että maa ei ole immuuni sille, mitä kaikkella muualla maailmassa tapahtuu, niin vakavia ongelmia, ihmisoikeusongelmia, kirkkoja tuhoutuu, Ja sitten on tämä Papuan ongelma, jossa tarvitaan intensiivisempää vuoropuhelua. Nämä ovat sellaisia alueita, joissa meidän parlamenttimme ja Indonesian parlamentin kollegamme ovat valmiita keskustelemaan meidän kanssamme, ja se on mielestäni erittäin myönteistä. Haluaisin näin lopuksi, että tämä yhteistyösopimus kuuluu suoraan yksi yhteen tuollaisen kattavan taloussopimuksen kanssa, josta juuri nyt keskustellaan ja jos on tärkeää vielä saada poistettua useita erilaisia esteitä, joita sen edessä on. Mutta vielä siis on paljon tehtävää Indonesian ja Euroopan välisissä suhteissa ja meillä kaikilla on näistä suhteista saatavaa Kyllä kyseessä on erittäin strateginen maa kumppaniksi. Eh, Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten poliittisten ryhmien varjoesittelijät. Ensin Omen Räyten. Olkaa hyvä. mag ik eh, op de allereerste plaats eh, mevrouw ah! danken voor het rapport. Kiitoksia. Näin alkoon on kiittää edustajan komissia tästä mietinnöstä ja tästä selvennyksestä, jota annoitte. Joo, olen aivan samaa mieltä näistä asioista. Hyvä puheenjohtaja. Tämä on ensimmäinen sopimus asemaan kanssa, joka solmitaan. Ja minun mielestäni se on nimenomaan seurausta siitä, että Indonesia on todella fantastinen maa. Ja se on niin vauhdikkaasti menemässä eteenpäin, aivan kuten Ana juuri kertoi. Se on se syy sille, miksi meillä on hyvät kahdenväliset suhteet ja täytyykin olla tämän uskomattoman suuren maan kanssa. On tärkeää myös niitä ennen, entisestäänkin vahvistaa. Hyvä puheenjohtaja, sopimus on sellainen, joka haluaa eteenpäin poliittista, taloudellista ja toimialakohtaista kehitystä ja antaa sille lisäpotkua ihan yksinkertaisesti mm, yhteistyön lisäämisen avulla kaikilla aloilla. Se on hyvä, sillä siinä ei voi kuin voittaa. Ja sen pitääkin olla tilanne, jossa kaikki ovat voittajia. Ei pelkästään siis Indonesia, vaan myös me. Tämä on hyvä meille. Se on hyvä Euroopan kansalaisille. Mielestäni tämä mietintö, joka esitteli, sisältää paljon erilaisia asioita ja Anna jo niitä tässä painottinkin. Sellaisia asioita, joissa voitaisiin toimia paljon paremmin. Tässä mainitaan korruptio, uskonnollisten vähemmistöjen kohtelu, kansalaisjärjestöjen tilanne. On hyvä, että näihin kiinnitetään paljon huomiota, koska tällainen yhteistyösopimus perustuu myös niihin periaatteisiin, joita meillä on jotka koskevat tasa-arvoa, vastavuoroista kunnioittamista, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, yksilöiden oikeus ja yhteisön oikeus täytyy, niitä täytyy kunnioittaa. Ja mielestäni Anna on oikein hyvä, että olet kiinnittänyt näihin paljon huomiota. Ja keskustelu, jonka kävin suurlehtelän kanssa viime viikolla, osoittaa, että on hyvä, että näin on tehty, koska se pitää pitää koko ajan meillä kiikarissa, jotta nähdään, millä tavalla tuo maa voi kehittyä tulevaisuudessa. Mutta jos sitten sanon, että no tämä tavoite on hyvä, niin kuitenkin olen sitä mieltä, että mietintö joissain kohtin, kohdin ei ota riittävästi esille siitä kehityksestä, joka on jo tehty viimeisen 15 vuoden ajan. Siis puttetahan tietysti on, mutta millä tavalla tässä mietinnössä, ja mielelläni teen yhteistyötä kanssa, niin millä tavalla voitaisiin enemmän tuoda esille näitä positiivisia puolia niin, että ei pelkästään kuvailtaisi kielteistä, vaan että saataisiin mielikuva siitä, että annetaan haaste toimia vielä paremmin. Ja tässä kohdassa, mm, ehkäpä monissa kohdin, jos teen yhteistyötä Anan kanssa, niin ja voin esittää jotakin tarkistuksia, niin voisimme toimia näin. Minusta meidän tulee välittää sellainen viesti, että me haluamme tehdä rakentavaa yhteistyötä. Tämä täytyy olla rakentava mietintö, tasapainoinen sellainen. Mutta tässä täytyy myös esittää haaste Indonesialle, että se todella jotain tekee asian eteen. Ja uskoakseni, jos näin teemme, niin silloin ei pelkästään Indonesian kollegamme tartu tähän haasteeseen, vaan myös täällä Euroopassa olemme silloin oikealla tavalla vieneet tämän sopimuksen päätökseen. Aivan kuten sinäkin olen kiinnostunut tästä ratifiointiprosessista Kreikassa ja Ranskassa. Kiitoksia. Eh, muchas gracias, eh, Tiene la palabra con... Kiitoksia. Seuraavaksi Watson. Thank you, Chairman. I too would... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Anna Gomezia hänen mietinnöstään ja yhdyn myöskin teidän sanoihinne keskustelun aluksi. On kestänyt hyvin pitkään ennen kuin asiassa päästiin liikkeelle. Sopimus kirjoitettiin vuonna 2007, se allekirjoitettiin vuonna 2009, se on edelleenkin täytäntöön panematta. Neuvoston puolella pitäisi painostaa niitä maita, jotka eivät ole vielä ratifioineet sopimusta. Ranska ja Kreikka eivät ole vielä ratifioineet ja Kroatian täytyy tietystikin ratifioida tämä liite. Emme voi sallia sitä, että korkean työttömyyden valitessa Euroopassa tällaiset sopimukset jätetään hoitamatta kuntoon, sopimukset, joista olisi paljon hyötyä Euroopalle, joiden kautta voitaisiin saada työpaikkoja ja kasvua ja mahdollisuuksia Euroopalle. Tätä sopimusta on työstetty pitkään ja meidän täytyy nyt välttyä kaikin keinoin lisäviiveiltä. Oma ryhmäni pitää erittäin hyvänä tässä mietinnössä erityisestikin sitä, että tässä viitataan ihmisoikeusvuoropuhelun EUn ja Indonesian välillä. Kolmas ihmisoikeusvuoropuhelu on meneillään, kun verrataan tilannetta Intian kanssa. Intian kanssa Kaksi kertaa on lykätty ihmisoikeusneuvotteluita. Indonesian suhteen edistystä voidaan hyvinkin paljon aikaan ja Indonesia itsekin pyrkii parantamaan ihmisoikeustilannettaan eri puolilla maata. Olemme Anna Gomesin kanssa samaa mieltä se, siitä, että hiljattain hyväksytty laki, joka koskee joukko tapahtumia, saattaa pidemmällä aikavälillä olla huolestuttava asia kansalaisyhteisön kannalta ja kansalaisjärjestöjen kannalta – Täytyy tarkastella, miten tämä laki tulee vaikuttamaan, koska sehän hyväksyttiin vasta pari kuukautta sitten, ja vielä ei ole selvää, mitkä vaikutukset sillä tulee olemaan käytännössä. Parempi olisi tietystikin, mikäli odottelemme vielä hetken ja katsomme, mitä sen osalta tulee tapahtumaan. Olemme Anan kanssa huolissamme uskonnollisten vähemmistöjen kohtelusta. Kyse on maasta, jossa uskonnon vapaus on taattu perustuslaissa. Mutta Indonesian hallitus itsekin tunnustaa, että lisää toimia tarvitaan, jotta uskonnollinen suetsevaisuus toteutuu käytännössä. Tämä täytyy koskea kaikkia uskontoja, ei pelkästään kristinuskoa, Ahmadiyahin kannattajia koska ongelmat eivät liity niinkään lainsäädäntötasoon, vaan siihen, mitä tapahtuu paikallisella tasolla ja miten politiikkaa pistetään täytäntöön. Me tunnustamme kyllä, että edistystä on tapahtunut, huolimatta siitä, että tilanne on vaikea. Hallitus kuitenkin pyrkii parantamaan tilannetta. Tätä pidämme tervetulleena. Muiden ryhmien kollegat ovat yhtä lailla huolissaan kuin mekin korruptiosta ja rahanpesusta – Tähän liittyy vakavia huolia. Niin ikään aseellisten joukkojen rooli talouden saralla on huolestuttava asia. Pistämme merkille, että G20-maiden kokouksessa Indonesia antoi lupauksen puuttua näihin ongelmiin esimerkiksi automaattisesti vaihtamalla verotusta koskevia tietoja Euroopan unionin pitäisi antaa tunnustusta edistykselle ja myöskin silloin, kun on kyse rikollisjoukkioiden, rikollisen keinojen hankkamista omaisuudesta, joka pyritään sitten siirtämään Euroopan unioniin. Tämäkin osalta pitäisi saada edistystä aikaan keskusteluiden avulla. Kolme pientä osa-aluetta vielä, joiden osalta haluaisimme hieman laajentaa tekstiä, pistää lisää tekstiä mukaan. Yksi näistä liittyy kauppaan ja investointeihin. Sitä kohtaa pitäisi hieman paisuttaa. Toinen tällainen kohta on yhteistyö energia-alalla, erityisestikin kun kehitetään uusiutuvaa energiaa. Indonesialla on valtavasti käyttämätöntä potentiaalia tässä suhteessa. Ja kolmas tällainen seikka on matkailu alan yhteistyön kehittäminen ja myöskin liikenneala ja meriympäristön suojelu. Näillä aloilla pystymme vaihtamaan parhaita käytänteitä esimerkiksi merien suojelun edistämiseksi. Kansaisjärjestöt, jotka toimivat Euroopan unionin alueella, ovat olleet erityisen huolistaan siitä, että dynamiitin käyttö kalastuksen apuvälineenä on tuhonnut koralliriuttoja. Muillakin aloilla voimme puolin ja toisin hyötyä tietojenvaihdosta virallisella tasolla, mutta myöskin yksittäisten ihmisten välisestä yhteistyöstä voi olla hyötyä. Ja juuri tällainen ihmisten välinen yhteistyö, kuten Erasmus Mundus-ohjelman kautta myönnetyt stipendit, voivat olla merkittävä seikka, joka edes auttaa tällaista ihmisten välistä kanssakäymistä ja vuorovaikutusta. Tämä on rikastuttava ei pelkästään talouden kannalta, vaan myöskin kun muistetaan, että Indonesia on hyvin, hyvin rikas maa. Kiitokset, la Coffer. Kiitokset, Thank you, Chair. Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin liityn niihin, jotka ovat onnitelleet Gomesia tästä mietintötunnuksesta. Olemme hyvin pitkälti samoilla linjoilla ja kuten kollegani ovat todenneet asioita hyvin pitkästi, niin minä voin puhua lyhyesti. Otan vain kolme asiaa lyhyesti esille. Ensinnäkin uskon, että mietinnössä on lähinnä keskitytty siihen, että edistetään ja rakennetaan kumppanuutta EUn ja Indonesian välillä. Ja siinä mielessä sitten toiseksi meidän täytyy varmistaa, ettei meitä nähdä siinä, että olisimme liian määrääviä. Ja sitten meidän täytyy katsoa, millä tavalla voisimme löytää yhteistyömahdollisuuksia siinä, että vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa näissä suhteissa. Kiitos. Kiitoksia. Onko muita vielä? Chanok. Kiitoksia Isairan nimissä haluaisin jälleen kerran onnitella Anna Gomesia, joka selkeästi tuntee maan hyvin, kun hän aloitti, hän taisi olla Portugalin intressien edunajaja ja, tai suurlähettiläs, alankomainen suurlähettiläs. Ja se, että hänestä sitten tuli suurlähettiläs, kun Itä-Timorin kysymys ratkaistiin, niin kertoo kyllä paljon siitä, mitä tuolla Itä, Indonesia on kehittynyt, kun se vihdoin tunnusti Itä-Timorin ja hyväksyi sen, että siitä tulee oma valtio. Kumpa vain muutkin maat muualla maailmassa voisivat tähän samaan kyetä. Meidän on tasapainoinen. Indonesia on tietysti niin laaja maa. Siellä on valtava väestö ja se taloudellisesti kasvaa niin hirvittävän vauhtia, että EUlla ei ole varaa jättää sitä huomiota tai olla kehittämättä suhteita sen kanssa kaikilla eri aloilla, varsinkin talouden, politiikan, demokratian ja ihmisoikeuskysymysten alalla. Nämä yhteistyökysymykset ovat erittäin tärkeitä ja, ja Indonesiassa on todellakin ollut ongelmia, kun puhutaan vähemmistökysymyksistä. Varsinkin viime vuonna oli parlamentin päätöslauselma, joka koski muslimiyhteisöä Olen ollut yhteydessä tähän yhteisöön Lontoossa. Ja selkeästikin Indonesian hallitus vie eteenpäin tällaista maltillista lähestymistapaa. Kuitenkin se pyrkii ottamaan kiinni kaikki ääriainekset Ja se pyrkii puuttumaan siihen, että joidenkin ääriaineksien esittämä islamin tulkinta on Koranin vastaista. Tämä on sellainen lähestymistapa, mitä kyllä kannattaa, joten ihan selkeästi yhteistyönä voidaan todeta, että tämä on tasapainoinen mietintö. Kyseessä on erittäin tärkeä maa, en ole koskaan käynyt siellä, haluaisin käydä siellä jossain vaiheessa. Ja käsittääkseni meidän suhteemme ovat erittäin tärkeät, joten ei se tukea tätä tulevaisuudessakin. Gracias, eh, señor Tan. Kiitoksia, Tanak. Jos muut jäsenet eivät halua käyttää puheenvuoroa, ja ennen kuin esittelee saa puheenvuoron, niin ehkä Sweeney vielä ulkosuhdehallinnosta voisi kertoa meille hiukan omasta kannastaan. Ja ennen tätä vielä haluaisin kysyä, niin ennen kuin käytätte puheenvuoron, niin ehkä voisitte kuunnella vielä, mitä minulla on sanottavana. Haluaisin esittää ulkosuudenhallinnolle kysymyksen, kun otetaan huomioon tämä aikataulu, jonka esittelijä on meille toimittanut, ja kun otetaan huomioon se, että 25 parlamentin jäsenvaltioista ovat jo ratifioineet sopimuksen, niin haluaisin tietää, mistä syistä tässä on näin paljon viiveitä kun tätä sopimusta ei ole vielä toimitettu Euroopan parlamenttiin ratifioitavaksi. Tässähän on kaupallinen osio, ja huolimatta siitä, että valiokunnan puheenjohtaja Brock on pyytänyt tätä moneen kertaan, meillähän on ollut samanlaisia kokemuksia muisten assosiaatiosopimusten osalta, joita Euroopan parlamentti ratifioi viime joulukuussa, esimerkiksi Keski-Amerikan kanssa – ja sitten Perun ja Kolumbian kanssa solmitut sopimukset. Nehän solmittiin vuonna 2010 ja vasta vuoden 2012 lopulla Euroopan parlamentti pystyi ottamaan näihin kantaa. Eli tällaiset sopimukset, kun on saatettu päätökseen ja kun kaikki ongelmat on ratkaistu, ne pitäisi toimittaa Euroopan parlamenttiin viipymättä, jotta se voi ne hyväksyä. Eli Sweeney saa seuraavaksi puheenvuoro, olkaa hyvä. Eh, Gracias, señor presidente. Eh, I will... <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Pyrin vastaamaan teidän ensimmäiseen kysymykseenne, tai pikemminkin viimeiseen kysymykseen ensimmäiseksi. En nyt voi puhua jäsenvaltioiden nimissä, mutta on ikävää, että kumppanisyhteistyösopimuksen ratifiointi on viivästynyt. Voin vahvistaa kuitenkin sen, että Kroatian ei tarvitse ratifioida tätä sopimusta, ja tämä helpottaa asiaa. Uskoakseni tässä on ollut jonkinlainen väärinkäsitys. Jotkut katsovat, että Kroatiankin täytyy ratifioida tämä sopimus, mutta ei tämä ole tarpeellista. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se niin nopeasti pystyi käsittelemään Indonesia koskevan asian. Tämä osoittaa, kuinka tärkeänä me kaikki pidämme Indonesiaa, ja tämä on hyvin heijastunut tämän iltapäivän keskusteluun myös. Uskoakseni avainseikka on se, että Indonesia on erittäin tärkeä maa tärkeällä alueella. Asian keskustelu on edessä ja asian ilman Indonesia ei olisi sama kuin mikä se tänä päivänä on. Tällä todettiin myöskin se, että nyt pitäisi painottaa sitä, että tämä kumppanisyhteistyösopimus, jos ja kun se ratifioidaan, on ensimmäinen laatuaan Lissabonin sopimuksen jälkeen. Sikäli se on erittäin tärkeä teksti. Se on ensimmäinen, joka allekirjoitettiin Kaakkois-Aasian puolella jokin aika sitten jo. On tärkeää, että ulkosuhdehallinto käyttää Indonesiaa tai suhtautuu Indonesian sen omien merittien valossa yhä tärkeämpänä kumppanina niiden maailmanlaajuisten haasteiden edessä, joita me tänä päivänä kohtaamme. EUlla ja Indonesialla on hyvin paljon yhteisiä arvoja ja yhteistä ideologiaa. Olen varma, että tämä sopimus mahdollistaa sen, että poliittiset suhteet saadaan vietyä uudelle, paljon korkeammalle tasolle kuin aiemmin. Ja tämä on hyvin heijastunut myöskin Anna Komisin mietintöön, joka on erittäin hyvin tasapainossa. Tätä olisin painottaa. Monelta osin olemme samaa mieltä esittelijän kanssa. Kumppanuusyhteistyösopimuksen osalta on erittäin tärkeää painottaa sitä, että tätä mahdollistaa sen, että alakohtaisen yhteistyön soittamisala tulee laajentumaan. Tänään viitattiin jo energiaan, ilmastonmuutokseen ja muihin seikkoihin. Ja kun on esimerkiksi ilmastonmuutoksesta on kyse, sekä EU että Indonesia toimivat edistyksellisesti ilmastoneuvotteluissa. Tämä on yksi osa-alue, jolla voimme tehdä yhteistyötä. Kumppanuussopimus tulee mahdollistamaan sen, että alakohtaista yhteistyötä voidaan laajentaa muillekin aloille. Myanmar ja Hingaza, vähemmistö Burmassa ja kaikki muut osa-alueet ovat sellaisia, jotka voidaan huppia huomioon Indonesian osalta. Arabikevään yhteydessä Indonesia oli ensimmäinen maa, joka kutsuttiin Kairoon neuvotteluihin ilmastonmuutosynnyksi saralla voidaan tehdä yhteistyötä ne muiden alojen ohella. Sopimuksen yhteydessä täytyy muistaa, että tämä ei ole vielä tämän koko prosessin päätöspiste, vaan pikemminkin sopimus luo puitekehykset ja antaa meille rakennuspalikoita, joiden pohjalta voidaan syventää ja parantaa vuoropuhelua ja suhteita Indonesiaan. Ei kaikki pääty tähän sopimukseen. Parlamentti, kollegani komission puolella tulivat yhteistuumin käsittelemätäkin alakohtaisia seikkoja, kuten matkailua, merialueita koskeva yhteistyötä ja niin poispäin. Ja komission puolella kollegat tulevat tekemään yhteistyötä keskenään myöskin asioiden eteenpäin viimeiseksi. Haluaisin painottaa vielä sitä, että mitä ratifiointiprosessiin tulee, on aivan totta, että kaksi jäsenvaltiota – on jättänyt ratifioimatta. Mutta voin vakuuttaa teille, että tämä ei ole kritiikkiä, joka kohdistuu Indonesiaan, vaan pikemminkin meillä on todettu, että kyse on teknisistä sisäisistä prosesseista, jotka ovat aiheuttaneet viivettä. Ja toivottavasti nämä jäsenvaltiot pikapuolin voivat ratifioida tekstin. Lopuksi vielä. Toivon mukaan Sopimus voidaan nopeasti ratifioida myös Euroopan parlamentissa, koska parlamentin hyväksyntä sopimukselle on avainasemassa äärimmäisen tärkeä. Toivottavasti siihen päästään nopeasti. Hieno, on hienoa havaita, kuinka avosylin parlamentti on ottanut tämän sopimuksen vastaan ja kuinka hienon ja tasapainoisen mietinnön Anna Gomez on tästä laatinut. Ilomiin jäämme nyt odottelemaan jatkoa tämän asian osalta. La ponente, eh, señora. Kiitoksia lopuksi vielä Gomes esittelijän, olkaa hyvä. Thank you to all the colleagues. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kollegoille erittäin rakentavista kommenteista. Tietysti, kuten tiedätte, mietinnössä on sana raja, eli minun täytyy poistaa sanoja mietinnöstä, jos siinä lisätään jotain, eli tämä hiukan epätasapainottaa sitä tapaa, jolla halusin toimia tässä. Ja olen aika varma, että kollegoiden yhteistyön avulla ja tarkistusten avulla saamme mietintön oikean sävyn, joka on rakentava ja jossa korostetaan, millä aloilla yhteistyötä voidaan hyödyntää ja niin, ettei se hyödytä vain toista osapuolta, vaan kumpaankin. Ja on selvää, että me kumpikin hyödymme tästä yhteistyöstä myös aloilla, jotka ovat hankalampia, esimerkiksi poliittisella alalla. Puhun korruption torjunnasta, veroparatiiseista ja niiden torjunnasta. Se on tietysti Indonesialle tärkeää, ja se on meillekin tällä hetkellä hyvin tärkeää, se on se, mitä on opittu nyt tästä kriisistä. Ja sitten me voimme oppia Indonesiasta jotain. Se on yksi maista, jossa on allekirjoitettu yleissopimus, joka liittyy maahanmuuttajiin ja heidän perheidensä suojelemiseen. Ja monet jäsenvaltioista me eivät ole tätä vielä ratifioineet ja jopa vastustavat sitä. Indonesiassa on hyvin käytännönläheinen lähestymistapa myöskin pakolaisiin ja turvapaikkakysymyksiin se tekee UNHCRn kanssa hyvää yhteistyötä ja voin kuvitella, että ehkä tulevaisuudessa, kun on uusi hallitus Australiassa, niin lisää ongelmia tulee tällä alalla. Indonesian täytyy saada tukea tällä alalla. Se on tärkeää ja me voimme oppia tästä hyvin paljon. Ja kuten Watson totesi, ilmastonmuutoksen alalla uusiutuvien energialähteiden investointien osalta potentiaali on valtavaa, kun ajatellaan EUn ja Indonesian välistä yhteistyötä. Ja sitten on muita alakohtaisia toimia, joista komission edustaja puhui. Ja on hämmästyttävä, kun ajatellaan Indonesian edistystä merirosvojen torjunnassa. Tämän onnistuu vain yhteistyössä alueen muiden maiden kanssa, ja kun olin paikan päällä vuonna 2000, niin ongelma oli erittäin vakava. Ja nyt se on hoidettu, koska siellä on ollut erittäin käytännönläheistä yhteistyötä. Eli hyvin paljon voimme oppia Indonesialta. itsekin laadin tarkistuksia omaan mietintööni. Joudun jättämään sieltä asioita pois, koska on nämä tilarajoitukset olemassa, mutta myöskin muutamia oikaisuja on pitänyt tehdä. Kun ajatellaan EUn ihmisoikeusvuoropuhelua Indonesian kanssa, niin sitä jo käydään. Se alkoi jo aika ennen kuin sopimus astuu voimaan. Ja sitten yksi ala, jota voitaisiin laajata mietinnössä, on se rooli, mikä Indonesialla on poliittisesti tällä alueella. Indonesia on ollut mukana Balin demokratiafoorumilla. Sehän on hyvin keskeinen asia. Se ei liity pelkästään ihmisoikeuksiin, vaan demokratiaan. Ja sillä on seuraamuksia, kuten nyt on nähty Myanmarissa, mutta myöskin muilla aloilla, poliittisilla aloilla, Indonesian rooli on erittäin merkittävä ja me voimme hyötyä hyvin paljon tästä yhteistyöstä. Ja olen myöskin täysin samaa mieltä siitä, mitä Bytikofer sanoi, eli meidän täytyy nähdä, millä tavalla voidaan kansalaisyhteiskunta ottaa esiin oikealla tavalla. Tässä puhuttiin tästä laista, koska itse puhuin monien tahojen kanssa tästä Ormas-lakiesityksestä, ja me todellakin voimme muotoilla tämän sillä tavalla, että se on rakentava, mutta tämän huolenaihe, joka on olemassa Indonesian kansalaisyhteiskunnan monissa osissa. Ja varmastikin löydämme sitten oikeat puitteet, jotta voimme saada sitten aikaan oikeanlaiset vaikutukset. No varmaan tässä vaiheessa en nyt puhu tähän tämän pidempään. Kiitän kollegoita tuesta ja odottelen tarkistuksia heiltä. Ja sitten kun olemme yhteydessä Indonesiaan, niin ehkä sieltä joku on valmis tulemaan keskustelemaan kanssamme Indonesian suurlähettiläs, kun olin Hollannin suurlähetystössä. Hän oli Lissabonissa Taimaan suurlähetystössä, eli me olemme hyviä ystäviä ja totta kai otan vastaan myöskin häneltä kommentteja, jotta tämä mietintö stimuloi jäsenvaltioita, jotka vielä eivät ole ratifioineet sopimusta, ja jotta sopimus saataisiin voimaan mahdollisimman nopeasti, koska tässä on valtavasti potentiaalia, kun ajatellaan suhteidemme kehittymistä Indonesian kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Täällä paikalla tosiaan Indonesian suurlähettiläs. Toivotan hänet tervetulleeksi ja määräaika tarkistuksille on 10. lokakuuta puolelta päivän. Sitten siirrymme esityslistalla kohtaan kuusi. Euroopan unionin ja Armenian tasavallan puitesopimus Armenian tasavallan osallistumista unionin ohjelmin säätelevistä yleisistä periaatteista. 2012 huhtikuussa Armenian viranomaiset halusivat osallistua EUn ja sen virastojen ohjelmiin. Kyseessä on merkittävä sopimus, koska sen avulla Armenia voi olla mukana tutkimus- ja koulutusohjelmissa, teknologisissa hankkeissa, ja tämä lähentää EUta tämän maan kansalaisiin. Ja tämä liittyy tietysti naapuruuspolitiikkamme tavoitteisiin, vaikka tiedättekin, että nyt on tapahtunut tärkeitä asioita tällä saralla viimeisinä päivinä. Ja täällä on nyt paikalla, täällä ei ole paikalla esittelijä Poreva, vaan Chano käsittelee mietinnön, olkaa hyvä. Speaking on behalf of uh, uh, my colleague Thomas Poreva, who unfortunately can't be with us this evening for reasons of ill health, um, I'm... Niin, olen hyvin tietoinen siitä, että edelleen kaikki pohdimme äskettäisiä, ei yllättäviä päätöksiä jota Armenian presidentti teki siitä, että Armenia liittyy venäläisjohtoiseen tulliunioniin. Se ei ole mikään hyvä uutinen EUlle tai itäiselle kumppanuusohjelmalle sellaisenaan. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että Armenia sulkee itsensä täysin EUn kanssa syvennettävän yhteistyön ulkopuolelle. Päinvastoin Jerevanin viranomaiset ovat jatkuvasti painottaneet sitä, että he haluavat jatkaa yhteistyötä Euroopan unionin kanssa uudistusten puitteissa. Päivän suositus, jonka Rivero on esittänyt valiokuntamme nimissä, on osa sitä strategiaa, joka liittyy Euroopan naapuruspolitiikkaan ja on seurausta neuvoston päätöksestä maaliskuulta 2007, joka koskee mahdollisuutta naapuruspolitiikan maille osallistua täysin näihin kyseisiin ohjelmiin ja virastolle myöskin, joiden tavoitteena on nykyaikaista ja uudistaa Euroopan naapuruspolitiikkaa. Näin myöskin viedään eteenpäin kulttuuriteknistä ja muuta yhteistyötä. Ja näin myös viedään eteenpäin toimialakohtaista yhteistyötä EUn kanssa. Tämä prosessi on erillinen assosiaatiosopimuksesta ja se on käynnistetty jo nyt. Assosiaatiosopimus, kuten tiedätte, hän oli se, josta oli tarkoitus keskustella Vilnassa marraskuussa. No se nyt ei enää sitten toteudu valitettavasti. Esittelijän puolesta pyytäisin teitä olemaan liittämättä tätä suositusta äskettäiseen päätökseen, jonka Armenian hallitus on tehty, joka täytyy vielä ratifioida kansanäänestyksellä, siis jonka tavoitteena on liittyä tuliunionin niin Venäjän kanssa. Jos me nyt käännämme selkämme Armenialle, se olisi hyvin lyhytkatseista toimintaa ja näin se sysättäisiin täysin Venäjän käsiin. Komission aiemmin todennut, että se on valmis uusiin yhteistyömuotoihin Armenian kanssa ja on huomioinut sen, että Armenia on edelleenkin aktiivinen osallistuja itäisissä kumppanuushankkeissa ja aikoo myöskin viedä eteenpäin Euroopan unionin ehdottamia uudistusprosesseja – ja tietysti se on osa myös yhteistä parlamentaarista yhteiskokousta. Siitä syystä ehdotetaan, että tämä pöytäkirja tulisi edelleenkin hyväksyä yhteistyösopimuksessa ja puitesopimus tulisi myöskin sopimuksia, kun Armenia osallistuu Euroopan unionin ohjelmiin. Ja tietysti sitten tässä on mukana tuollainen selitysmuisti. Gracias, señor Tanok. Vamos a iniciar el debate. Kiitoksia. Ja sitten sitten varjoesittelijät. Ensin Kobachev, kansanpuolueen nimissä, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin tukea sitä, mitä esittelijä sanoi. Ensinnäkään meidän ei pitäisi yhdistää viimeaikaista poliittista kehitystä Armeniassa siihen painostukseen, jota Venäjä harjoittaa Armenian hallitusta ja presidenttiä kohtaan, jotta jotta se liittyisi tulliunionin. Tai mitä tulee sen pyrkimyksen päästä mukaan Euroopan unionin rahoitusohjelmiin. Tämä on yksi osa sitä pakettia, joka jo hyväksyttiin helpotusten osalta ja takaisinottosopimusten osalta – Kyse on nyt kolmesta suosituksesta. En usko, että olisi hyvä poliittinen merkki, mikäli tässä vaiheessa nyt, kuten Tanokkin totesi, ryhtyisimme kääntämään selkäämme kohti Armeniaa. Tilanne on jo nyt vaikea. Meidän ei pidä sitä vaikeuttaa entisestäänkin. Armenian hallitus ja presidentti ovat jo nyt puun ja kuoren välissä. Minä tuen sitä, mitä esittelijä sanoi. Kiitos paljon señor Kovacev. Kiitoksia. Sitten Lunacek. Gracias, presidente. Um, che... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin oman ryhmäni puolesta voin vahvistaa, että yleisesti me tuemme esittelijän kantaa, eli huolimatta Armenian presidentin päätöksestä edetä tulliliittoon Venäjän kanssa, niin me katsomme kuitenkin, että osallistuminen EUn ohjelmiin ja virastojen toimintaan on kuitenkin asia, joka auttaa kansalaisia, ja siitä on etua Armenian kansalaisille, eikä sinänsä yht- hallitukselle, eli siksi tuemme tätä. Mutta on yksi suuri huolenaihe, ja se on ongelma, joka oli jo viisumivapausohjelman suhteen. Eli tässä ei ole tehty mitään eroa eikä myöskään selitysosassa ole tästä sanottu mitään. Eli Armenian kansalaiset, jotka asuvat vuoristokarabahissa. Ja jo viisumin helpotuskysymyksissä kysyimme tästä ja komissio sanoi, että mitään eroa ei ole tehty, vaan tämä koskee Armenian kansalaisia asuivat missä hyvänsä. Ongelma on se, että tämä tarkoittaa, että ihmiset, joilla ei ole Armenian kansalaisuutta ja jotka asuvat vuoristokarabahissa, eivät voi osallistua Mehän tiedätte, että kansainvälisen oikeuden nojalla Armenia on miehittänyt 20 prosenttia Azerbaidžanin alueesta. Eli komissiolta kysyisin, miksei ole mitenkään selitetty tai otettu mukaan selitysosaan. Ja toinen asia, mikä nyt on tilanne, kun ajatellaan Azerbaidžanin kanssa tehtyjä EU-sopimuksia, koska Mehän ehdotimme, että kummastakin, eli Azerbaidžanista ja Armenista äänestetään saman aikaan, koska silloin se koskisi kummankin maan kansalaisia asuivat missä hyvänsä. Tällä tavalla tässä nyt annetaan etusia Armeniaan kansalaisille, jotka asuvat vuodesta karabahissa ja meidän tiedämme, että se on miehitettyä aluetta. Eli meidän pitää olla parlamenttina selkeitä, koska kun puhutaan Georgiasta, puhutaan Abkaasiasta ja kansalaisista, joilla on Venäjän passi, joten meidän mielestäni täytyy olla selkeällä kannalla tässä asiassa ja haluaisin nyt komissiolta kuulla, missä mennään Azerbaidžanin suhteen ja pitäisi mukaan ottaa selitysosaan tästä, koska muuten emme ole johdonmukaisia oman kantamme suhteen. Mutta siitä huolimatta vihreät tukevat tätä, koska me haluamme että Armenia on mukana EUn ohjelmissa, mutta tässä kuitenkin on suuria hankaluuksia. Senor Bagel, Kiitoksia. Bagel ja Preda. Of course, I... Kiitoksia. Minä tietystikin näen, mitä hyötyä on siitä, että armeija, Armenia saadaan mukaan yhteistyöohjelmiin – yhteistyöhön Euroopan unionin kanssa. Tästä ei epäilystäkään, että hyötyä tästä tulee. Eikä meidän kuulu myöskään, eikä meidän kannata myöskään eristää Armeniaa. Maalla on hyvin paljon vaikeuksia, ongelmia naapurimaiden kanssa, Turkin ja Azerbaidžanin kanssa ja tietysti, tietystikin myöskin vuoristokarabah on ongelmallinen alue. En usko, että voimme kovinkaan helposti sanoa, että Armenia on nyt työnnetty Venäjän syliin ja että se on pakotettu erinäisiin tilanteisiin, jossa se nyt on. Esimerkiksi siihen, että maan kamaralla on venäläisiä sotilaita ja että vuoristokarabahin ongelma on jumittunut vaikeaan tilanteeseen. eikä voida sanoa, että muut ovat sen pakottaneet nyt näihin ongelmiin, joihin se nyt pyrkii löytämään ratkaisuja. Minun mielestäni on ihan asianmukaista, että ei yhdistetä tällä hetkellä toisiinsa eri asioita, ja pikemminkin täytyy avata ovea maan osallistumiselle näihin ohjelmiin, mutta samanaikaisesti meidän täytyy tietää, että me emme ole se osapuoli, joka sulki oven maan ninän edestä, kun oli kyse assosiointisopimuksesta. Armeenia itse ovin, oven paiskasi kiinni. Kyse pelkästään poliittisesta mielenilmauksesta tai siitä, että haluttiin lehtiin otsikoita, vaan pikemminkin kyse oli maan päämiehen sitovasta lupauksesta. Näitä asioita ei pidä jättää nyt huomiotta, eikä pidä nähdä, että Armenia olisi kolmansien maiden toiminnan uhri, vaan pikemminkin se täytyy itse ottaa vastuu siitä tilanteesta, jossa se nyt on. Kirillov. Kiitos sitten Kirillov. Thank you, Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No kuten muistan, että niin viime täysistunnossa keskustelimme asiasta ja Ja tietysti olimme kriittisiä tähän Venäjän painostukseen, vaikka äskettäin olen kyllä saanut sen kaltaista tietoa, että ei tässä millään tavalla oikein pään painostettu, vaan päätös tehtiin aika helposti. Olen kuitenkin esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että meidän ei tulisi sulkea ovea sillä siinä näytetään, että meillä reagoida heti tällä tavalla asiaan, vaan ovi pidetään auki ja on tärkeää käydä Armeniassa. Pitää pitää mielessä se, että monet Armenian kansalaiset, enemmistö itse asiassa, olisi kovin ilahtuneita siitä, että nämä suhteet kehittyvät, ainakin ihmisten välisellä tasolla. Tietyt ongelmat sitten nuorten kanssa, jotka liittyvät kulttuurivaihtoon, koulutukseen ja niin edelleen. Eli meidän tulisi olla valmiita uuteen toimintaan. Ja tietysti pitää olla selvillä siitä, että ei voida jatkaa niin kuin aina ennen. Se täytyy ottaa huomioon, mutta tämän yllättävän päätöksen seurauksena minun mielestäni meidän tulisi jatkaa vaihtoa, ohjelmia. Ja mielestäni oleellista on se, että meidän tulisi jatkaa, siis ei pelkästään jatkaa, vaan toimia aktiivisesti, aivan kuten edustaja Lunacek huomautti vuoristokarabahin ongelmista. Kysymys on ihmisistä, alueista, ja me emme tee yhtäkäs mitään. Me vain jatkamme tämänhetkisen tilanteen tukemista. Sanoin, että me tuemme Minskin ryhmää. Minskin ryhmää nyt on tuettu yli 20 vuotta ja se ei ole tuonut mitään uutta tilanteeseen. Meillä ei ole poliittista läsnäoloa siinä, jos emme toimi aktiivisesti tässä konfliktissa. Sama koskee tietysti noita muita Etelä-Kaukasuksen alueen konflikteja. Ja myös Transnistrian aluetta, ja koska emme tehneet mitään näiden jäätyneiden konfliktien sulattamiseksi, niin sitten olemme ryhtyneet kritisoimaan sitä, että niitä maita on painostettu. Tietysti olisimme voineet toimia toisella tavalla niin, että tilanne olisi nyt eri. Emme saa unohtaa sitä, että kyseessä on eurooppalainen alue. Me olemme suuri unioni. Meillä tulisi olla painoarvoa, ajatuksia, ideoita, ainakin ideoita. Catherine Ashtonin yhden kerran vierailu tuolle alueelle ei kyllä todellakaan ole riittävää. Gracias, señor Kirillov. Señor Preda. Kiitos, Ten Preda. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen aika vastahakoinen, kun ajatellaan esittelen ehdotuksia. Siinä sanotaan selvästi, että parlamentti hyväksyy pöytäkirjan Minun mielestäni se, mitä Armenia on juuri tehnyt, se ei ole mikään ystävällinen teko. Putinhan ei ole todellakaan ystävämme. Eli valinta on aika selkeä Eurooppa-näkyvien suhteen. Tällä hetkellä hän keskustellaan Putinin ja hänen ystävänsä kanssa Hehän ovat noudattaneet pelottelupolitiikkaa viime aikoina. Ja ehkä nyt ovea ei pidä sulkea, niin kuin kollegat ovat todenneet, mutta se pitää pitää vain rauhallaan eikä happoisen avoinna. Eli Euroopan parlamentin, jos Euroopan parlamentti hyväksyy tämän sopimuksen, niin sitten ovi avataan selälleen, ikään kuin mitään olisi tapahtunut. Mutta poliittinen viesti, joka tässä nyt lähetetään näiden viimeaikaisten päätösten jälkeen, niin meidän pitää olla selkeitä. Eli assosiaatiosopimus Putinin kanssa on vihamielinen ele EUta kohtaan. Eli minä en tukisi tekstiä kyllä tässä muodossa. Meidän pitää olla hyvin selkeitä, koska kyse on poliittisesta eleestä ja siihen pitää vastata poliittisesti. Tässähän täytyy muistaa, että jos sanotaan, että ei ole mitään ongelmaa tämän radikaalin päätöksen suhteen, niin silloin ei ole mitään eroa sen välillä, mitä eu tehdään, mitä Putin tehdään. Ja kuitenkin, kun ajatellaan Putinin ja meidän näkemyksiämme, niin siinä kyllä valtava ero. Kiitos. Gracias, señor Preda. Mm. Kiitoksia. Sitten Lunacek, ikävä kyllä. Täällä ei ole komission edustajaa paikalla, joten en tiedä, onko muita puheenvuoropyyntöjä vielä. Tanok saa kohta puheenvuoron. Parlamentin edustajan jälkeen piti antaa puheen vuoro komissiolle. Ja sitten kun tämä kohta on käsitelty loppuun, niin ehkä sitten komission jäsen voi antaa teille vastauksen. Eli Valjani ja sen jälkeen Tanok. Pardon. Buljanic, suokaa anteeksi. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Joskus äh, me tietystikin puhumme aivan itsestäänselvistä asioista. En usko, että voimme toimia yksipuolisesti ja julistaa sotaa Armenille. Vai no, miten tämä nyt asian ilmaisisin? Käydä tällaista aggressiivista vuoropuhelua tai puhua aggressiivisen sanakenteen? Armeijan presidentti on muutenkin jo Venäjän peukaloruuveissa valtavien paineiden alla. Hänen tilanteensa on jo vaikea. Nyt on arvioitu tilannetta ja Armenia on päättänyt, kuinka se aikoo toimia tulevaisuudessa. Meidän tehtävämme nyt on sanoa, että me hyväksymme Armenian tekemän päätöksen. Tämä on heidän päätäntävallassaan. Heillä on oikeus tehdä päätöksensä itse, mutta nyt meillä on kahden tyyppisiä naapureita. Yhtäältä niitä, joilla on selkeämpiä pyrkimyksiä kohti Eurooppaa, maita, jotka haluavat jossakin vaiheessa Euroopan unionin jäseniksi ja niitä naapureita, jotka toisaalta eivät halua jäseniksi. Armenian kuuluu tähän toiseen jälkimmäiseen ryhmään, tällä hetkellä ainakin. Uskoakseni emme voi koskaan sanoa, että emme suostu tekemään yhteistyötä ja käydä vuor- vuoropuhelua ja harjoittaa hyviä naapurussuhteita tuohon jälkimmäisen naapuriryhmään, jolla ei ole enää eurooppalaisia pyrkimyksiä siinä merkityksessä kuin niillä mailla, jotka kuuluvat itäisen kumppanuuteen Ukraina, Moldova ja niin poispäin. Näillä mailla tämä pyrkimys vielä on kohti EUta. Mikäli maa on päättänyt toisin, kyllä, meillä voi olla silti suhde näihin maihin. Uskoakseni tätä juuri esittelijä peräänkuulutti. Emme voi, emme, emme, enkä usko, että jatkossakaan voimme nousta takajaloillemme, mikäli joku sanoo ei meille. Tämän tyyppisessä suhteessa täytyy muistaa, että on olemassa muunkin tyyppisiä suhteita, joita voimme arvoistaa ja joita, joista voimme kumpikin puolen toisen hyötyä, kuten esimerkiksi suhde Armeniaan. Jotkut maat äh, ovat äh, tulevaisuudessa kenties tuossa samassa asemassa. En nyt halua, että toimimme tässä tylysti Armenia kohtaan, koska tämä saattaisi olla ennakkotapaus muita vastavetiläväitä silmällä pitäen. Kiitos, sitten Tanak. Senora Lunacek. Eikö Lunacek ensin? To, to react, uh niin halusin reagoida siihen, mitä sanoitte. Eli ilmeisesti komissiosta joku on tulossa tänne selittämään asioita. Pari asiaa. No sitten kun hän tulee paikalle, niin no, mutta mehän saimme jo komission julkilausuman koskien Kilisenin pyyntöä liittyen viisumivapausohjelmaan. Ja komissio ei nyt pidä, voi antaa vain samaa vastausta. Ja sitten vetäisin Chanakkiin joka nyt edustaa esittelijää Porebaa. Pyytäisin, että kerrotte Poreballe, että mielestäni olisi tärkeää parlamentin kannan osalta, että selitysosassa ilmaisemme huolestuneisuutemme siitä, että alue, Vuodeskarabahin alueen asukkaiden tilanne on hankala. Ja Chanokhan otti esiin kansalaiset, joilla on Venäjän possi Etelä-Osetiassa ja Afgaasiassa, joten meidän pitää olla nyt samalla kannalla Armeenian ja Azerbaijanin ja Vuoristokarabahin osalta. Eli jos ystävällisesti voisit toimittaa nämä tiedot Porevalle, eli että nämä asiat pitää ottaa selitysosan, eli että me olemme huolissamme tästä tilanteesta. Kiitos. Kiitos, Tanok. I would support Niin, Kuten tiedät, minähän olen Armenian ystävä ja aivan rehellisesti sanoin, niin tämä teidän tulkintanne kyllä kansainvälistä lainsäädännöstä ei itse asiassa vastaa sitä, mitä parlamentti on jatkuvasti sanonut koskien tätä kysymystä. Olemme aina sanoneet, että itse vuoristo Karabakh on jätetty hyvin epämääräisen tilaan. Onko se itsemäärävä alue vai onko se ollut koskematon? Minskin ryhmän toimintojen seurauksena. Eli meillä ei ole selkää kantaa siihen. Se on miehitettyä aluetta, kuten te sanoitte. Ja sen ympärillä olevat alueet ovat hyvin vähäväestöisiä ja siellä on paljon sotilasjoukkoja paikalla. Sikäli kun tiedän, niin mitään ei-armaanialaisia ei ole paikalla tai heitä on hyvin vähän, eli se mitä sanoitte, se soveltuisi heihin. En ole tietoinen siitä, että Nagorno-Karabahissa niitä olisi. Joten tämä teidän kantanne on kyllä vähän teoreettinen, varsinkin verrattuna siihen kantaan, joka meillä on aina suhteessa miskiryhmään, joten en suosittelisi Thomas Porevalle, että hän hyväksyy tämän teidän kantanne, mutta tietysti voitte viedä sitä eteenpäin niin sitä voidaan sitten äänestää sen mukaisesti. Predan kommentteista Täytyy sanoa, että olen hänen kanssa samaa mieltä. Hän itse asiassa tässä nyt on tuollaisen neuvosto näkemyksen kannalla nollasummapelistä. Ja että kyseessä olisi Islannin hallituksen vihamielinen hyökkäys EUta vastaan. Ja että Armenialla on oikeus päättää siitä, mihin mitä se haluaa viedä eteenpäin. Valitettavasti se on nyt päättänyt kääntyä kohti Venäjää, koska se on ainoa sotilaallinen takuu, joka sillä on oman itsenäisyytensä säilyttämiseksi. Kyseessä on varmasti ollut erittäin vaikea päätös ja varmasti jonkunnäköistä painostusta käytettiin, kun otetaan huomioon se, että Venäjä lupasi miljardilla aseita samanaikaisesti. Mutta ajatus siitä, että nyt veljellä Venäjän kanssa ja samalla ollaan EU-ystäviä, niin minun mielestäni siinä nyt on vaan tässä nollasumapeliajattelussa. Meidän täytyy pitää avoin ovi suhteessa Armeniaan kaikilla mahdollisilla tavoilla, vaikka se on tehnytkin toisenlaisen päätöksen toiseen suuntaan. Ajan kanssa asiat saavat muuttua ja minun mielestäni se, että ovi nyt suljetaan, niin ne olisi täysin epäasianmukaista. Kiitos teille, Lunacek. Kiitoksia. Herra Tanokka, minä tiedän, että te olette armeinen ystävä, tämän te toteatte itsekin. Nyt en ole kyse siitä, kenen ystävää on, vaan kyse on periaatteista ja parlamentin kannoista, parlamentin asemasta keskustelussa. Te sanotte, että viette tämän kysymykseni eteenpäin herra Poreban tietoisuuteen, mutta toivoisin, että muutkin varjaesittelijät tietäisivät, että me emme voi tehdä muutosesityksiä mietinnön niin kuin tämä pidä paikkansa? Mikäli näin ei voi tehdä, pyydän, että muiden ryhmien varjoesittelijät kysyvät, että, että kysyn muilta varjoesittäjät, tukevatko he sitä, että minä aion tätä kysymystä viedä eteenpäin Poreban suunnalla. Kuten te kuulitte, herra Tännekin suulla, minunkin ryhmäni tukee sitä, että Armenia osallistuisi unionin ohjelmiin. En sano, että äänestämme tätä vastaan, mutta vuoristo Karabahin liittyy ongelma, jota ei ole vieläkään ratkaistu. Minun mielestäni meidän pitäisi nyt äh, ilmaista huolemme ja huolemme täytyy saada mukaan tähän tekstiin. Pyydän, että muut varjoesteteet tukevat tätä pyrkimystä, niin kirjoittaa herra Podepalle ja pyytää, että hän ottaa tämän sen huomioon. Tässä on kaikki, mitä minä halusin sanoa. Bien, muchas gracias. Creo que con esto hemos concluido. Kiitoksia. Keskustelu tästä aiheesta päättyy ja muistuttaisin, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 25. syyskuuta puolelta päivin. Ja nyt sitten pidämme kahdeksan minuutin tauon. Ja sen jälkeen sitten EUn Nigerian edustusto tulee puhumaan kanssamme. Lunacek vielä. Anteeksi, mutta sanoitte jo, että 25. syyskuuta on määrä tarkistus jättämiselle. Ja minähän sanoin, sanoit juuri, että tarkistuksia ei ole. Uh. Ilmeisesti tämä tulkinta, jonka sihteeristö on tehnyt, oli se, että tarkistuksia voidaan esittää perusteluihin. Se riippuu esittelijästä. Mutta ilmeisesti tähän voidaan tehdä tarkistuksia, että tekstiin voidaan esittää tarkistuksia valiokunnan jäsenten taholta, ja määräaika on siis 25. syyskuuta. Osa No niin, pidämme muutaman minuutin tauon ja sitten viideltä jatkamme kokousta eu nigerian edustuston päällikön kanssa.